Allora, la seduta è aperta. No niin, istunto on avattu. Allora, il primo punto all'ordine. No niin, ensimmäinen esityslistan aihe Euroopan neuvoston päätelmät Euroopan neuvoston ja komission julkilausumat koskien 17.18. lokakuuta pidettyä kokousta. Ensin haluaisin kertoa teille kuitenkin teille siitä, että jos haluatte pyytää puheenvuoroa ilman puheenvuorolistaa, niin sinistä korttia voitte käyttää standardijärjestelmää käyttäen tai sitten sähköisesti. Eli pitäkää aina äänestyskortti mukananne. Eli jos haluatte rekisteröityä Catch the Eye-osiota varten, niin voitte tehdä sen välittömästi. Ei tarvitse odottaa keskustelun loppua. Annan välittömästi puheenvuoron neuvoston puheenjohtajalle Tuskille. Donald, olepa hyvä. Teillä parola. Kiitokset puhemies, kiitokset David. Arvoisa puhemies Sassoli, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, sallittehan, että esitän teille nyt viimeisen kertomukseni Euroopan neuvoston kokouksesta. Keskityn kolmeen aiheeseen. Ensinnäkin neuvosto tuomitsi Turkin yksipuoliset sotilastoimet Koillis-Syyriassa – vaadimme niin kutsutun tulitauon todellista toteuttamista. Vaadimme myös, että Turkki vetää joukkonsa alueelta ja kunnioittaa kansainvälistä humanitaarista lakia. Kaikki muut toimet johtavat tarpeettomaan ihmisten kärsimykseen, Daeshin äh, vahvistumiseen ja Euroopan turvallisuuden heikkenemiseen. Neuvosto totesi myös olevansa täysin solidaarinen Kyproksen suhteen, äh, kun äh, Turkki on toteuttanut laittomia porauksia maan rannikolla. Brexitin suhteen neuvosto vahvisti sopimuksen, joka oli neuvoteltu kumppanimaamme pääministerin Johnsonin kanssa, niin kuin tiedätte. Tämä sopimus oli toinen laatuaan. Muutokset liittyivät Irlanti- ja Pohjois-Irlanti pöytäkirjaan, joka aiemmin tunnettiin sanalla backstop. Johnson hyväksyi sen, että tullitarkastuksia on ennen tavaroiden ja tuotteiden saapumista Pohjois-Irlantiin ja näin voidaan välttää tarkastukset Irlannin saaren sisällä, Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välillä. Euroopan unioni hyväksyi sopimuksen, koska ensinnäkin Irlanti antoi sille tukensa ja toiseksi komissio antoi sille tukensa. Oli varmistettu se, että meidän neuvottelutavoitteemme olivat toteutuneet ja kolmanneksi näin voitiin välttää kaoottinen sopimukseton Brexit. Neuvosto on juuri saattanut päätökseen tarpeelliset toimet Euroopan unionin hyväksynnälle ja äh, lakiteksti on nyt teidän käsissänne. Euroopan parlamentilla on rooli, merkittävä rooli asian käsittelyssä. Tilanne on hyvin monimutkainen nyt äh, yhdistyneen kuningaskunnan viikonloppuisten tapahtumien jälkeen ja artikla 50 prosessiin on tullut äh, pidennyspyyntö. Minä olen nyt kuulemassa jäsenvaltioita siitä, miten reagoida, miten toimia ja pohdimme tätä lähipäivinä ja lopputulos riippuu hyvin paljon siitä, mitä brittiparlamentti parlamentti päättää tai jättää päättämättä. Meidän tulee olla valmiit kaikkiin eri skenaarioihin. Yhden asian on kuitenkin oltava selvä. Niin kuin sanoin, lauantaina pääministeri Johnsonille. Sopimukset on Brexit ei koskaan tule olemaan meidän toiveidemme mukainen. Lopuksi jäsenvaltioiden johtajat kävivät vaikean keskustelun laajenemisesta. Komissio oli antanut selkeän suosituksensa. Valtava enemmistö jäsenvaltioista halusi avata jäsenyysneuvottelut Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Tästä huolimatta mutta vaadittu. Yksimielisyys ei ollut mahdollinen viime viikolla, sitä ei saavutettu. Minun mielestäni tämä oli virhe ja tämän totesin johtajille. Olin tuolloin vieläkin selväsanaisempi. Nyt voin vain toivoa, että jäsenvaltioiden johtajat tekevät oikeat päätelmät, kun ennen Zagrebin huippukokousta toukokuussa 2020 asiaa vielä pohtivat. Yhdessä komission valitun puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa olemme keskustelleet strategisesta agendasta, Euroopan unionin tulevasta budjetista ja tulevan komission painopistealueesta. Olemme päättäväisiä sen suhteen, että Euroopan unioni ottaa johtavan aseman ilmastonmuutoksen torjunnassa. Haluamme sosiaalisesti oikeudenmukaisen siirtymän vihreään talouteen. Haluamme kunnioittaa ympäristöämme samalla kun luomme työpaikkoja. Tämä on minun viimeinen esiintymiseni täällä yhdessä Jean-Claude Junckerin kanssa. Haluaisin ilmaista hänelle suuren arvostukseni häntä ja hänen työtään kohtaan. Nämä ovat olleet vaikeat viisi vuotta Euroopan unionille, mutta me olemme tehneet yhteistyötä hyvässä hengessä. Meillä on erilaiset roolit, erilainen lähestymistapa näin ollen ja välillä meillä oli poliittisia erimielisyyksiä, mutta voin täysin epäröimättä todeta, että Jean-Claude on aina ollut omistautunut Euroopalle. Olen, minulla on suuri kunnia saada kutsua sinua ystäväkseni. Kiitos, Jean-Claude. I also want... Tämän lisäksi haluan kiittää Euroopan parlamenttia näistä viidestä hyvän yhteistyön vuodesta. Emme me aina ole olleet samaa mieltä, päinvastoin oikeastaan. Mutta aina olen kunnioittanut teitä ja tiennyt, että tavoitteemme on yhteinen. Haluamme suojella Euroopan unionia ja sen kansalaisia. Kiitos paljon. Kiitoksia paljon puheenjohtaja Tuskille. Ja seuraavaksi komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker saa puheenvuoron. President. Kiitos puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Viime viikolla kun oli viimeistä kertaa Euroopan neuvoston kokouksessa yhdistäni Donaldin kanssa, tunteet nousivat pintaan. Kyse oli poliittisen urani 147. huippukokouksesta. Tänä päivänä olen 105. kertaa puhumassa teille Euroopan parlamentissa. Tehän olette Euroopan, eurooppalaisen demokratian ytimessä. Monissa keskusteluissa teidän kanssanne on ollut aiheena Brexit. Ikävää, että tällä toimikaudella niin paljon on joutunut käsittelemään Brexittiä. Samalla kun olen pyrkinyt pohtimaan sitä, kuinka unioni voisi tehdä paremmin työtä kansallisten puolesta, tässä on ollut hyvin paljon ajan ja energian hukkaamista. Olemme uupumata tehneet työtä ja neuvotelleet ja pyrkineet saamaan aikaan sopimuksen yhteyden kuningaskunnan kanssa, jotta voitaisiin kunnioittaa päätöstä. Nyt meillä on uusi sopimus edessämme, joka toisi oikeusvarmuutta ja varmistaisi Ison-Britannian yhteyden kuningaskunnan järjestäytyneen eroon Euroopan unionista. Olen kuunnellut pääministeri Johnsonia samaan tapaan, kun kuuntelin pääministeri meitä, neuvottelijamme, lähinnä Michel Barnier, on jälleen kerran tehnyt työtä ympäri vuorokauden ja osoittanut ja ovat osoittaneet luovuutta. Sopimus, joka saatiin ystävän kuninkaskunnan hallituksen kanssa, vastaa parlamentin vaatimuksiin, kaikkiin parlamentin vaatimuksiin. tulemme pitämään yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä lähteä Euroopan unionista asiana, jonka osalta voin rehellisin mielin katsoa peilin ja todeta, että olemme tehneet kaikkemme, jotta ero hoidettaisiin jäsenellä tavalla. Olemme tehneet kaiken voitavamme, jotta Euroopan unioni pystyisi valmistautumaan kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin sen osalta, mitä tulee tapahtumaan toisella puolella Englannin kanalia. Nyt meidän täytyy tarkalleen seurata sitä, mitä Westminsterissä tapahtuu. Olisi ennen kuulumatonta, että parlamentti ratifioisi sopimuksen ennen kuin Westminsterissä on ratifioitu. Ensin työ täytyy tehdä Lontoossa ja sitten vasta täällä Strasbourgissa. Olemme myöskin keskustelleet rahoituskehyksistä seuraavalle seitsemälle vuodelle Euroopan neuvoston kokouksessa. Pöytäkirjaan haluaisin kirjoittamaan, että minun mielestäni aika kuluu. Nyt meidän täytyy saada aikaan sopimus neuvostossa ja sitten neuvoston ulkopuolellakin, mikäli vielä hukkaamme aikaa Joudumme rahoituksen suhteen ensimmäisten kahden vuoden aikana, rahoituskehysten aikana, ongelmiin. Tärkeää on kuitenkin, että jäsenvaltiot ja kaikki muutkin tietävät, että millaiset rahoituskehykset saadaan seuraavalle seitsemän vuodelle. Tässä tarvitaan varmuutta Erasmus-opiskelijoita, tutkijoita ja kaikkia muitakin varten. Eikä meillä ole oikeastaan oikeutta nyt äh, pilata tätä asiaa vain siksi, että emme saa aikaan sopua keskenämme. Komissio on tehnyt ehdotuksensa rahoitusvolyymiksi, joka on minimi. Kyse on siis minimi. Minimistä vähintään se tarvitaan. Suomi puheenjohtaja maana on tehnyt joitakin ehdotuksia, mutta on tehnyt ehdotuksia, että emme voi hyväksyä, koska Yhdellä prosentilla PKTLstä ei voida rahoittaa Euroopan unionin toimintaa, ei se tule olemaan mahdollista. Puhemies, puhumme myöskin laajentumisesta. Olen erittäin pettynyt. Pettynyt siitä, mitä päätöksiä neuvostossa tehtiin ja mitä ei tehty. Albania ja Pohjois-Makedonia ovat odottaneet sitä, että neuvottelut voitaisiin aloittaa. Ne on tehty valtavasti ponnisteluita. On raskas virhe, että nyt ei haluta avata neuvotteluita näiden kahden maan kanssa. Tämä on erittäin raskas virhe, koska tämä iskee kovalla kädellä näitä kahta maata. Tämä on raskas virhe myöskin siksi, että Euroopan unioni antaa sellaisen vaikutelman, että se antaa lupauksia, mutta ei kunnioita niitä eikä kukaan sitten kuunnita myöskin Euroopan unionin vastavuoroisesti. Kiitoksia puheenjohtaja Juncker. Sitten kuullaan poliittisten ryhmien puheenjohtaja ensimmäiseksi edustaja Weber. Äh, Aivan ensiksi haluan kiittää Donald Tuskia hänen äh, työstään äh, yhteisen Euroopan puolesta viimeisten viiden vuoden aikana. Hän on pitänyt Eurooppa-neuvoston yhtenäisenä vaikeita tavoitteita on saavutettu ja viittasit siihen, että meillä on yhteinen arvoyhteinen ajatus ja tässä talossa on varmasti helpompi puolustaa yhteistä Eurooppaamme, Eurooppaamme kuin mitä se on neuvostossa, joten haluan koko EPP-ryhmän nimissä kiittää sinua työstäsi. Parhaat kollegat, viime Eurooppa-neuvoston kokous Turkki-asiassa ei valitettavasti eh, tehnyt niitä päätöksiä, joita me odotimme. Kyse on eh, kansanoikeuden vastaisesta hyökkäyksestä eh, Syyriaan. 11 000 kurdia on menettänyt henkensä taisteluissa, 12 000 ISIS-taistelijaa on vangittuna. Emme tiedä, vapautuvatko he nyt vai eivät. On valitettavaa, että neuvosto ei saanut aikaan pidemmälle meneviä vaatimuksia. Äh, poraukset, laittomat poraukset äh, Kyproksella, äh, kansainvälinen vastainen hyökkäys Syyriaan, uhkailut pakolaiskysymyksessä – meidän mielestämme Turkki on toiminut tavalla, jota ei voi hyväksyä, ja neuvosto ei kyllä ollut ti- kyllin tiukka vastatessaan tähän. Me valittelemme asioita, valittelu ei nyt riitä. Me katsomme, että niin pitkään kuin Turkki toimii näin aggressiivisesti, meidän on puhuttava myös vaikutuksista, ihan taloudellisista vaikutuksistakin Turkkiin. Ei voi olla niin, että Turkki samanaikaisesti voi hyötyä tulliunionin kautta taloudellisesta Euroopan unionista ja saman aikaan toimii sitten hyvin aggressiivisesti. Sitten äh, monivuotinen rahoituskehys. Suomen ehdotus on Euroopan parlamentille iskuvasten kasvu ja se on provokaatio. Niin kuin Juncker totesi, se ei vastaa tulevaisuuden haasteisiin ja toteaisin, että Euroopan parlamentilla on monivuotisen rahoituskehyksen suhteen merkittävä rooli. Ei neuvoston tule unohtaa, että Euroopan parlamentin on lopullinen versio sitten hyväksyttävä, mitä tulee Euroopan tulevaisuuden hoitoon. Uudet tehtävät merkitsevät myös uutta tuoretta rahaa, jota on saatava 2020 budjetti joka tulee ne ihan lähipäivinä, on äh, vain esimakua äh, siitä, mitä äh, on tulossa. Ei voi olla niin, että nuorisolta, erasmuksesta, tutkimuksesta leikataan. Tätä me parlamentissa emme voi hyväksyä. Sitten äh, neuvosto teki vielä historiallisen virheen viime viikolla. Pohjois-Makedonialta ja Albanialta viedään tulevaisuuden näkymät Euroopassa. Äh, siis äh, viemmekö me Balkanille – vakautta vai tuommeko sieltä epävakautta? Tämä kysymys on nyt edessämme ja siksi viime viikolla Euroopan neuvosto vakavasti epäonnistui tässä historiallisessa kysymyksessä. Me olemme vaatineet näiltä mailta paljon. Pohjois-Makedonia joutui jopa muuttamaan maan nimen, jotta se saisi näkymiä, tulevaisuuden näkymiä Eurooppaan. He todella ponnistelivat ja nyt ovi suljettiin heidän nenänsä edessä. Tämä on merkittävä uskottavuusisku, josta nyt äh, kyllä äh, jäsenvaltioiden johtajat ovat vastuussa. Parhaat kollegat, minun mielestäni meidän tulee tarkastella rakenteitamme äh, on puhuttu erityisesti Pariisissa siitä, että tulevista laajentumisista täytyy keskustella myös rakenteellisesti – emme me voi kuitenkaan kesken kaiken alkaa muuttaa pelisääntöjä. Me olimme tehneet tiettyjä lupauksia Pohjois-Makedonialle ja nyt ne on petetty. Eurooppa-neuvoston EPP-johtajat kaikki yhtenä rintamana tukivat Pohjois-Makedonian ja Albanian nä- näkymiä. Nyt sitten kaksi Renew johtajaa estivät tämän. Macron Macron ja Rytte, ja tämä on kyllä nyt teidän vastuullanne. Sitten äh, vielä muutama sana Brexitistä näin lopuksi. Niin, äh, ei se ole kyllä mikään äh, ihan helppo juttu, mitä tässä äh, tulevina päivinä tulee tapahtumaan. Ei tämä ole, ole kyllä mikään kuin vain, että juodaan kuppi kahvia tai teetä, jos nyt Briteistä on puhe. Siis äh, Johnson, äh, Barnier, Jean-Claude Juncker löytivät, löysivät äh, mm, ratkaisun, ei kovaa rajaa, ei backstop-ratkaisua. Tämä on hyvä kompromissi. Nyt sitten alahuone ja ylähuone yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti tulevat tekemään päätöksen. Saa nähdä, mitä muutosesityksiä menee läpi ja onko tämä sitten hyväksyttävää vai ei. Ja meillä on ihan yhtäläinen oikeus Euroopan parlamentissa arvioida tämä edessämme oleva sopimusteksti. Ei tässä ole mitään syytä kiirehtiä. Meidän tulee AFKO-valiokunnassa ja sitten täysistunnossa keskustella sopimuksesta ja tämän jälkeen sitten vielä ryhmätasolla tietenkin. Näin ollen en näin mahdollista mahdollisuuksia sille, että tällä viikolla Euroopan parlamentti arvioisi tätä erosopimusta. Kyseessä on paitsi tekninen myös poliittinen arviointi ja ei se tällä viikolla kyllä tule onnistumaan. Kuitenkin nyt viime päivinä Brexitin suhteen on saatu aikaan edistystä ja on mahdollisuudet sille, että ystävyys Euroopan unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä jatkuu yhdessä tulevaisuutta kohti. Kiitoksia edustaja Weberille ja sitten Garcia Perez seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Arvoisa Tusk, haluaisin käyttää hyväkseni tätä keskustelua välittääkseni viestin siitä, miten ryhmämme antaa teille tunnustusta. Tietysti on ollut paljon hetkiä, jolloin neuvosto ja tämä parlamentti eivät ole olleet samoilla linjoilla, mutta on tärkeää tunnustaa myös ne ponnistukset, mitkä monissa eri tilanteissa henkilökohtaisella tasolla olette tehneet ja joihin olette pystyneet. Eli yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi hyvät puheenjo- hyvä Hyvät naiset ja herrat, Euroopan neuvostolla on erityisen tärkeä rooli tällä hetkellä. Yhtäältä koska meillä on Brexit ja toisaalta sitten taas on käy alussa lainsäädäntökausi, jolle ei ole vielä budjettia. Brexit tekee tästä prosessista hankalan ja tuskallisen kaikille. Sosiaalidemokraattit olemme aina halunneet, että UK pysyisi unionissa ja tässä prosessissa joka ikinen askel on tärkeä. Tärkeä oli askel myös lauantainen UK on askel, jonka se otti, jolla se onnistui välttämään tällaisen romahduttavan Brexitin. Alahuoneessa sitten pitää vielä jatkaa tätä prosessia ja ilmaista kanta tästä saavutetusta sopimuksesta. Ja vasta sitten tiedämme, että mitä täällä parlamentissa – Euroopan parlamentissa voidaan päättää. Ja sitten se ottaa vastuun kannettavakseen ja hyväksyy siitä koituvat seuraukset. Haluan kiittää myöskin Michel Barnierin tekemästä työstä ja EUn 27 jäsenvaltion yhtenäisyydestä. Se on meidän voimamme. Sama päättäväisyys ja johdonmukaisuus on näkynyt myöskin neuvostossa silloin, kun Brexit-neuvotteluja on käyty ja meidän täytyy osoittaa sitä tietä, mikä Euroopan unionissa halutaan tulevaksi viideksi vuodeksi. Jos haluamme olla uskottavia, niin täytyy päästä sanoista töihin. Viime vaaleissa kansalaiset ovat pyytäneet meiltä uutta Eurooppaa. Uutta Eurooppaa ekologisempaa, jämäkämpää, oikeusvaltiota puolustavampaa, sitoutuneempaa sosiaalisiin oikeuksiin ja tasa-arvoon ja avoimuuteen päätöksenteossa. Siksi toivomme, että Euroopan neuvosto neuvosto näyttäisi enemmän johtajuutta ja sitoutumista näihin haasteisiin, joita meillä tällä hetkellä on. Keväällä Euroopan neuvoston halusi sitoutua ilmastoneutraaliin Eurooppaan 2050 vuoteen mennessä, mutta valitettavasti tällä ei vielä ole tällä ehdotuksella yksimielistä tukea hallituksilta. Me sosiaalidemokraatit olemme eh, vaatineet, että tämä uusi Green Deal olisi ehdoton prioriteetti uudelle komissiolle. Tällä tavalla sille täytyy tarjota asianmukaiset resurssit. Emme voi hyväksyä, että työntekijät, pienyritykset ja perheet maksavat sitten sen laskun, mikä koituu ekologisesta muutoksesta. Meidän täytyy tehdä suuria investointeja, jotka tukevat tätä siirtymistä asianmukaisella, oikeudenmukaisella tavalla. Ja tämä voidaan saada aikaiseksi kunnianhimoisella monivuotisella rahoituskehyksellä. 2018 marraskuun budjetilla tätä, kuussa olemme tätä jo vaatineet ja toivomme, että komissio pysyy jämäkkänä. Me haluamme uusia selkeitä resursseja, jotka tukevat unionin prioriteetteja. Tällä tavalla vain pystymme antamaan tukea uusia uusille välineille ilman, että luovumme niistä politiikoista, jotka ovat keskeisiä Euroopalle. Maatalous, koheesiopolitiikka, kalastuspolitiikka. Resursseja täytyy olla riittävästi esimerkiksi myöskin puolustukselle ja maahanmuuttokysymyksille. Meidän täytyy myöskin vastata kansalaisten taloudellisiin vaikeuksiin. Ja seuraavan komission prioriteetteihin on sisällytetty myöskin lapsi köyhyyden ja nuoruustakuun ja uusien työpaikkojen luominen. Me tarvitsemme kunnianhimoisen budjetin, jotta Eurooppa kasvaa. Ja tästä syystä emme voi hyväksyä mitään, joka meni alle 1,3 prosentin alapuolelle BKTstä. Euroopan hallinto, hallinnon täytyy ottaa ohjat käsiinsä, ellei komissio voi toteuttaa ohjelmansa. Eurooppa myöskin menettää uskottavuuttaan, jos se pyytää uudistuksia naapureilta eikä sitten toteuta niitä itse. Eli tuemme sen takia Makedonia, Pohjois-Makedonian ja Albanian liittymisneuvottelujen aloittamista. Tässä on vielä paljon tehtävää. Neuvottelut ovat pitkä tie, mutta lopulta niistä tulee kuitenkin Euroopan unionin pelastusrengas, koska Balkanin mukaantulo ei takaa pelkästään tuon alueen vakautta, vaan koko Euroopan unionin turvallisuuden. Myöskin kansainvälisellä tasolla täytyy olla lisää kunnianhimoa. Sen takia tuemme Turkin sotilastoimet tuomitsevaa lausuntoa, ja sen täytyy myöskin muuntua konkreettisiksi toimiksiksi. Ja haluamme myöskin ilmaista solidaarisuutemme Kyprokselle. Emme voi sallia, että Turkki jatkaa laittomia poraustoimiaan Kyproksen äh, talousalueella, on kunnioitettava Kyproksen suvereeniutta tässäkin suhteessa. Vielä on paljon tehtävää, jotta voitaisiin saada nämä kunnianhimoiset tavoitteet aikaiseksi. On keskeisen tärkeää harjoittaa yhteistyötä. Euroopan parlamentti on tehtäviensä tasalla ja uskon, että myöskin neuvosto on samassa tilanteessa ja toteuttaa äh, velvoitteensa. Kiitoksia sitten puheenjohtaja Cholos. Uh, Donald. Uh, Kiitos puhemies. Donald, sinun toimikautesi on päättymässä. Olen tehnyt sinun kanssasi työtä komissiossa, neuvostossa ja nyt myöskin parlamentin piirissä. Totesin, että olen aina kunnioittanut sinun työsi laadukkuutta Euroopan hyväksi ja myöskin eurooppalaista antamuksellista antamuksellista asennettasi. Ja haluaisin kiittää myöskin komission puheenjohtaja siitä työstäntä Euroopan puolesta. Mitä neuvoston päätelmiin tulee? Ensinnäkin Brexitistä. aina luulee nähneensä valoa tunnelin päässä, mutta sitten nämä systemaattisesti brittiystävämme käyttävät paljon mielikuvitusta pitkittääkseen koko tätä prosessia ennen kuin lopullinen päätös saadaan aikaan. Britit ovat aina kritisoineet eurooppalaisia instituutioita luovuudesta, mutta nyt nähdäänkin, että he ovat itse kykeneviä aivan samaan. No tietenkin, mikäli tekee tätä hyvän asian puolesta, niin ei siinä mitään. Parlamentissa olemme iloisia siitä, että nyt meillä on sopimus. Tästä haluaisin kiittää lämpimästi Michel Barnieria ja hänen tiimiään. Tärkeää on, että että nyt päästään sellaiseen tilanteeseen, että yhdistyneen kuningaskunta voi erota EU-sta sopimuksen kanssa. Me teemme työtä ja saatamme työmme päätökseen, mutta emme voi tehdä parlamentissa, Euroopan parlamentissa päätöstä ennen kuin lopullinen päätös on tehty ja loppuratifiointi on suoritettu Ison-Britannian parlamentissa. Me olemme valmiita ottamaan vastuumme, mutta kuten Manfred jo sanoi, Euroopan parlamentti ei ole se, jota pitäisi tässä hoputtaa. Ei sen pidä kiirehtiä työnsä loppuun saattamisessa vielä tällä viikolla tämän sen suhteen. Toinen seikka, joka liittyy neuvoston kokoukseen, enkä sano nyt enempää, haluaisin puhua talousarviosta ja laajentumisesta budjetista ensinnäkin. Meidän ryhmämme on laatinut päätöslauselman, jossa selkeästi vaaditaan kunnianhimon tasoa, kunnosta kunnianhimon tasoa Euroopan unionin talousarvion osalta. Euroopan täytyy ottaa vastuunsa. Kyse ei ole pelkästään siitä, että vaaditaan vahvaa budjettia, vaan täytyy osoittaa, että Eurooppaa rakennetaan ei pelkästään lukujen avulla, vaan nimenomaan kunnianhimon avulla. Budjetti ei voi olla pelkästään osa jäsenvaltioiden budjetti ei voi koostua pelkästään jäsenvaltion Meidän täytyy ryhtyä toden teura keskustelemaan Euroopan unionin omista varoista. Euroopan unionin täytyy siis saada kunnollinen talousarvio, eurooppalainen budjetti. Laajentumisesta sitten. Romanian kansalaisena kuuntelijan maasta, joka on voinut nauttia laajentumisen tuomista hedelmistä, toteaisin, että olen täysin vakuutunut siitä, että laajentamispolitiikan täytyy pysyä eurooppalaisen politiikan ytimessä. Ei voida edes kuvitella vahvaa Eurooppaa ilman, että Eurooppa on avoin suhteessa naapureihimme, niihin, jotka vielä uskovat Eurooppaan. Jotkut uskovat naapurialueellemme vahvemmin Eurooppaan kuin jotkut nykyiset jäsenvaltiot. Avoin Eurooppa on tarpeen. Jopa täytyy pitää ovensa avoimina. Euroopan on toiminut ja voi toimia erinomaisena demokratian edistäjänä. Näissä maissa ei saada aikaan uudistuksia ilman, että niillä annetaan selkeä ajatus mahdollisuudesta joskus liittyä Euroopan unioniin. Yhdyn täysin niin huoliin, jotka nyt ovat kohdistuneet Euroopan nykyiseen tilaan ja uudistustarpeeseen, kun ajatellaan Euroopan tulevaisuutta. Tämä kaikki ei saa kuitenkaan vaikuttaa Euroopan kunnianhimon tason laajentumisen osalta. Meidän ovimme täytyy selkeästi pysyä jatkossakin avoimina. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja Lambertille, ja Lambertille seuraavaksi puheenvuoro. This gives me a feel... Kollegat, minulla on kyllä nyt déjà vu-tunne. Jopa britit käyttävät ranskalaista sanontaa tämän kuvailemiseksi. Olemme nähneet tämän ennenkin marraskuussa 2018. Tuolloinen brittipääministeri oli yhdessä Äh, Euroopan neuvoston kanssa äh, juhlimassa onnistumista, mutta brittiparlamentti sen kaatui. Nyt olemme samassa tilanteessa uudelleen ja kaikki on jälleen alahuoneen ja ylähuoneen eli brittiparlamentin käsissä. Sen täytyy nyt tehdä päätöksensä. Joko se ratifioi, korostan ratifioi, ei äh, ilmaise laajan hyväksyntänsä, joko se ratifioi tämän sopimuksen ja sitten parlamentti tekee työnsä, enkä voi neuvoston puheenjohtaja kuvitella, että neuvosto ei sallisi, että että Euroopan parlamentilla ei olisi aikaa sitten omaan ratifiointiprosessiinsa. Tiedän, että jäsenvaltioiden hallitusten päämiehet myös kunnioittavat Euroopan parlamentin toimintaa ja tarjoavat meille tarvittavan ajan. Voi myös olla, että brittiparlamentti kieltäytyy ratifioimasta tätä sopimusta. Ja siinä tapauksessa sanon vain yhden asian. Jos ette sitä, arvoisat brittiparlamenttikollegat, saa tehtyä tai haluat tehdä, niin teidän täytyy olla kyllin rohkeita ja joko sitten toteuttaa kansanäänestys joko tästä erosopimuksesta tai Theresa Mayn aikoina neuvottelemasta erosopimuksesta. Kansanäänestys on sitten ainut varma tapa saada aikaan päätös. Mehän tiedämme, että Tämä tulee olemaan sitten brittien päätös, jota me kunnioitamme joko, että yhdistynyt kuningaskunta jää unionin jäseneksi, tai jos enemmistö kansalaista haluaa eroa siitä mm, ystävällismielisesti. Sitten laajentamisesta. Meille yksi asia on selvä. Länsi-Balkan pyrkii Euroopan unionin jäseniksi. Kenenkään etujen mukaista ei noiden maiden kansalaisten eikä unioninkaan etujen mukaista ole jättää näitä maita oman onnensa nojaan. Kun ajatellaan oikeusvaltion periaatteita ja demokratiaa, niitä ei pidä vaarantaa. Länsi-Balkanin suuntaan laajentuminen on asioista emme voi edes ryhtyä keskustelemaan tai sitä ei voi asettaa kyseenalaiseksi. Se, mitä Juncker sanoi, meidän täytyy todellakin pitää kiinni lupauksistamme. Me olemme luvanneet, että Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa aloitetaan jäsenyysneuvottelut sitten, kun istus saatu aikaa, niin on raskas, todella vakava virhe, jonka Euroopan neuvosto nyt teki. Tietysti tällainen päätös vaatii yksimielistä päätöksentekoa. Jotkut neuvostojäsenet halusivat mennä asiassa eteenpäin, mutta kuten Manfredkin sanoi, kaksi valtion päämiestä tekivät tämän päätöksen, tai hallituksen päätöksen tekivät päätöksen estää laajentuminen tai jäsenyysneuvottelujen aloittaminen. Ja kaikki sanovat, että no ensin täytyy syventää unia ja sitten vasta laajentaa. Minusta tämä on täy, täy, täyttä haihattelua. Nyt on annettu riittävästi jo aikaa syventää Euroopan unionia. Tietystikin tähän tarvitaan poliittista tahtoa aina, mutta Kenties muistatte, kuinka kun Macron valittiin, häntä juhlittiin suurena eurooppalaisena, mutta kun katsoo, mitä hän on tehnyt sen jälkeen, niin ei hän nyt niin häppöiseltä eurooppalaiselta vaikuta, kun katsoo, mitä hän on sitten tehnyt. Presidente Bay, prego. Ja sitten edustaja Bay. Monsieur le Président, euh, la... Kiitos puhemies. Turkki on hyvin paljon puhuttanut Euroopan neuvostoa ja se huolestuttaa meitä kaikkia 45 vuotta on jo puhuttu Kyproksen tilanteesta. Kyprosta ei ole puolustettu jatkuvilta aggressioilta, jotka tulevat Turkin suunnalta. Turkki on lisännyt poraustoimintaansa Kyproksen aluevesillä. Turkki on viime viikkoina uhannut laittomilla sotilastoimilla kansainvälistä oikeutta. Se on hyökännyt pohjois syyriään Ja hän turkilaisena on lisännyt al-Nusran ISN ja jihadistien asemia siellä 5,6 miljardia on annettu Turkille maahanmuuttopolitiikan hoitamiseen. Turkki on kuitenkin huonosti pystynyt valvomaan maahanmuuttovirtoja. Turkki vain uhkaa meitä jatkuvasti ja kiristää eurooppalaisia valtioita. Se uhkaa meitä valtavalla pakolaisaalalla 9 miljardia euroa riittämistä edeltävää apua Turkille. Sen sijaan, että olisi ryhdytty väliaikaisesti keskeyttämään Turkin liittymispyrkimyksiä. Nyt on korkea aika lopullisesti pistää piste Turkin laajentumispyrkimykselle ei ikinä historiansa, kulttuurinsa tai maantieteensäkään valossa Turkki saa päästä Euroopan jäseneksi, koska se on toiminut vastoin kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden etuja. Tietystikin voidaan mainita myöskin rahoituskehykset, niistä puhuttiin ja puhuttiin, että omat varat ja erilaiset verot, esimerkiksi hiilirajan vero tai muovin vero, voisivat olla unionin tulonlähteitä. Ja, mut, mut, ja kaikkea tehdään myöskin ekologisuuden nimissä tai sen varjolla. Tulli, maksut, vapakauppasopimukset eri maailmanmaiden kanssa, maiden, jotka eivät kuljeta minkälaisia ympäristönormeja, ovat lisänneet ikävää tilannetta, jossa epärillä tavalla kilpaillaan eurooppalaisten tuottajien kanssa. Ja tämä on vastoin kansalaistemme etuja. Mitä unionin talousarvioon muuten tulee? Aina pitää maksaa enemmän saadakseen yhä vähemmän. Ranska on maksanut miltei 100 miljardia euroa viimeisten 20 vuoden aikana Euroopan talousarvion. Ja mitä tästä on saatu? Yhä huonompia tukia yhteisestä maatalouspolitiikasta esimerkiksi. Ranskalaiset viljelijät ovat vakavissa ongelmissa. Joka toinen päivä yksi maanviljelijä tappaa itsensä Ranskassa. Heitä ei ole suojeltu tavalla, joka olisi riittävä. Vapaa kauppa ja maapalloistuminen, globalisaatio ovat heikentäneet asemaansa entisestäänkin. Kiitos. Ja sitten edustaja Van Orden. Uh, Kiitoksia puhemies. Niin, mehän pyysimme, että EU näyttäisi hyvää tahtoa ja joustavuutta Brexitin suhteen, ja nyt olemme nähneet sen tapahtuvan viimeisimmissä neuvotteluissa, ja myös sen, että neuvostossa ilmapiiri on muuttunut. Kiitokseni Michel Barnierille ja Donald Tuskienille, Taskille ja myöskin Jean-Claude Junckerille. Ja toivon, että asianmukaista harkintaa harjoitetaan sitten tulevaisuudessa sen suhteen, miksi Brexitin tielle lähdettiin UK. Ja muistan, toivon, että 2020 vuonna sitten on hyväksyttäviä teknisiä vaihtoehtoja tullitarkastuksille. Hyvät naiset ja herrat, jäsenvaltioiden puheenjohtajat ja päämiehet neuvostossa sopivat siitä, että halutaan edetä tällä tiellä eteenpäin ja haluavat tämän parlamentin nopean su- suostumuksen. Meidän täytyisi siihen ryhtyä mahdollisimman nopeasti, koska 31. lokakuuta päivämäärän hän asetti Euroopan, Eurooppa-neuvosto huhtikuussa, eikä UK, eikä tähän ole lykkäyshaluja. Jotkut kollegat toteavat, että he haluavat nähdä, kuinka Britannian parlamentti vastaa, mutta minä sanoisin, että meidän tehtävämme on erillinen. Meidän ei pitäisi hämääntyä eh, tavoitteistamme. Herra Verhofstadt, jonka on, eh, ei välttämättä halua sellaiseen rooliin, että joutuu syntipukiksi Brysselistä. Alahuoneessa, kun tämä sopimus menee läpi, ja toivon, että se menee ja uskon, että se menee läpi, niin tämä antaa meille, eh, antaa hyvän viestin ja Shenanigan sen seuraa. Mutta tämä ei ole meidän tehtävä. Meidän tehtävämme on noustava, nousta kaiken tämän poliittisen eh, hämmingin yläpuolelle ja poliittisten vaihtoehtoisen agendoiden yläpuolelle. EUn ei pidä tehdä enää uutta virhettä toisensa perään saadaan nyt tämä Brexit aikaiseksi viipymättä. Grazie, presidente. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Schirtevan. Kiitoksia, puhemies. Huippukokouksen lopputulokset viime viikolta jättävät monia kysymyksiä avoimiksi ja tämän lisäksi eivät myöskään tarjoa vastauksia tai ratkaisuja mihinkään ongelmiin ja joidenkin ongelmien suhteessa tai kohdella jopa niitä pahentavat. Esimerkiksi Pohjois-Makedonian, Albanian päätös on nyt johtanut todelliseen poliittiseen kriisiin Pohjois-Makedoniassa. Ja sitten kun puhutaan ilmastotavoitteista, jotkut hallitusten ja valtioiden päämiehet eivät oikein itsekään taida tietää, että mihinkä ollaan menossa. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että neuvosto käytti minun poliittisen ryhmäni poliittista arviota siitä, että Turkin hyökkäys pohjois Syyriaan ei ole kan- kansainoikeuden mukaista, vaan todella sen vastaista ja rikkoo sitä. Ja vaikka meillä nyt onkin sitten sama analyysi, niin miksi ette ryhdy toimiin, miksi ette toteuta meidän poliittista vaatimustamme? E, täällä on itse asiassa jopa oikeisto todennut, että asevienti Turkkiin täytyy keskeyttää välittömästi ja vieläkin tärkeämpää on se, että kurdien itsemääräämissä oikeus ja itsehallinto on hyväksyttävä. Demokraattista oppositiota on suojeltava ja kurdeja on suojeltava. Sitten Brexitistä sananen minun poliittinen ryhmäni viime vuosina on antanut rakentavan panoksen tämän kriisin ratkaisemiseksi. Tulemme näin tekemään myös jatkossa. Meidän painopistealueemme on jatkuvasti ollut rauhan prosessin varmistaminen Pohjois-Irlannissa ja miljoonien ihmisten sosiaalisten oikeuksien toteutuminen. No nyt sitten sopimus tulisi saada läpi alahuoneessa. Me odotamme Lontoosta hyväksyttyä, ratifioitua tekstiä. Ja jos sellainen sitten meille saapuu, me tulemme sitä tarkastelemaan. Ja tähän menee sitten sen verran aikaa, kun tarve on. Tämän voin teille vakuuttaa meidän ryhmämme nimissä. Ja jos Lontosta mitään tekstiä ei tule, näinkin voisi tapahtua lähipäivinä, niin sitten äh, toivoisin, että neuvosto hyväksyy lykkäyksen tulevassa kokouksessaan brittikansalaisilla on sitten oikeus eh, ehkäpä päättää asiasta jälleen näin. Tämä ratkeaa itsestään. Ja tuskin eh, teille vielä viimeinen sana. Me olemme sisältökysymyksistä usein eri mieltä, mutta haluan kiittää teitä tekemästänne työstä ja toivotan teille jatkossa elämässäne kaikkea hyvää. Kiitoksia edustaja Gyongyosi. Thank you, Mr. President. I would just like to confine my briefing. Kiitos puhemies Haluaisin äh, omistaa lyhyen puheenvuoroni Brexitille, asian, jonka kanssa olemme pyrkineet painiskelemaan viimeiset äh, vuodet sen kun kansanäänestyksen tulokset tulivat. Marginaali oli tosin pieni äänestyksessä, mutta yhteen kuningaskunnan on määrä lähteä ja päätöksiä on määrä kunnioittaa. Kun Juncker sanoi, että jatkoaikaa pitäisi antaa huolimatta siitä, saadaanko sopimus aikaan tai ei, Yhdistön kuningaskunnan pitäisi lähteä. Uskon, että tämä olisi myöskin Euroopan edun mukaista antaa yhdistyneen kuningaskunnan mennä. Päätös, jonka Ison-Britannian kansalaiset tekevät kolme vuotta sitten, ei ollut valtavan suuri yllätys. Euroskeptisyys omaa pitkät perinteet Isossa Britanniassa Henrik VIII ajoilta lähtien. Eurovastaisuus on ollut osa brittien ajattelutapaa. Euroopan ja Euroopan unionin täytyy olla myöskin selvillä haasteista, joita sillä on edessään, ja myöskin määritellä prioriteetteinsa. Euroopan täytyy kohdata maahanmuutto, ongelma, eriarvoisuus, ilmastonmuutos ja muut ongelmat. Sen täytyy löytää näihin ongelmiin ratkaisuja. Mikäli Eurooppa haluaa onnistua, sen täytyy päästä eroon esteistä. Brexitin jälkeinen uupumus on yksi asia, mutta kun on kyse hakijamaista, niin ei pidä tästä joutua kärsimään. Ja sisäiset ja ulkoiset sabotöörit, jotka yrittävät hidastaa prosessia, niin kaiken tämän valossa äh, täytyy katsoa, että Ison-Britannian on aika nyt siirtyä eteenpäin. Tai Ison-Britannian aika erottaa ja meidän on aika siirtyä eteenpäin. Ja sitten Hybrid, kaksi minuuttia. Uh, president Tusk. <coughs> president... Puheenjohtaja Tusk, puheenjohtaja Juncker, Hyvät Donald ja Jean-Claude, kiitos todella paljon sitoutumisestanne Euroopan erityisistä kommenteistanne koskien laajenemista. Puhun nyt Brexistä. Meidän tehtävämme täällä tulevina päivinä on arvioida saavutettua sopimusta ja antaa sille suostumus. Me joudumme tiettyjen monimutkaisten äänestysprosessien tulosten mukaan elämään, mutta on selvä, että me annamme ilman muuta suostumuksemme, kun tämä ratifiointi UK on saatu päätökseen. Aina on tuntunut siltä, että tässä on tällainen déjà vu, ja ellei, ellei nyt sitten alahuoneessa enemmistöä synny, emme, emmekä tiedä mikä lopputulos siellä on. Ja ilman tätä tietoa emme voi päättää aikatauluehdotuksesta. On harmillista, että jälleen kerran joudumme hyvin epävarman tilanteen eteen tällä pitkällä matkalla. Toivon, että tämä lykkäys, joka nyt on päättymässä, niin toivon, että sitten siirtymäaika antaa mahdollisuuden meille ja tuleville kumppaneillemme saada mahdollisimman hyvät suhteet tuleviin suhteisiin. Korostan, että Euroopan unionin kansalaisten oikeudet ovat tärkeä asia. Se, että sekoitetaan nyt sitten mm, liikkumisoikeusasiat ja muut tähän, niin me olemme oppineet, että nämä oikeudet ovat sellaisia, että niitä ei välttämättä noudata tulevaisuudessa. Meidän täytyy muistaa, että EUn kansalaisten oikeudet e UK on jo sovittu muissa, muussa sopimuksessa, joka pitää vielä ratifioida. No sitten Silva Pereira, kaksi minuuttia Kiitos puhemies. Eurooppa-neuvosto saavutti yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kanssa uuden erosopimuksen. Se on hyvä asia. Se aivan epäilemättä todistaa, että Euroopan unioni ei pyri tekemään yhdistyneen kuningaskunnan elämää vaikeaksi. Ei päinvastoin onnistu, olemme onnistuneet kolmen eri pääministerin Cameronin, Main ja nyt Boris Johnsonin kanssa neuvottelemaan uudet sopimukset. Ja näin voimme saada aikaan järjestäytyneen Brexitin ja näin voimme välttää katastrofaalisen sopimuksettoman eron. Tänään sitten äh, Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti ei vieläkään ole tehnyt tästä sopimuksesta, sopimusehdotuksesta minkäännäköistä päätöstä. Euroopan parlamentissa poliittinen ryhmämme on todennut täysin selväksi, että Euroopan parlamentti ei mitään hyväksyntääänestystä toimita ennen kuin yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti on sopimuksen hyväksynyt. Ja nyt haluan puhua aivan selväsanaisesti minkäänlainen hyväksyntä äänestä paitsi, äänestys paitsi täysistunnon lopullinen loppuäänestys, myös äänestykset perussopimusvaliokunnassa odottavat hyväksyntää yhdistyneen kuningaskunnan parlamentilta ja nyt puhumme sen molemmista kamareista ylä- ja alahuoneesta. Ja kun sanomme, että sopimus on hyväksyttävä, me tarkoitamme tällä lopullista ratifiointia Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentissa sen jälkeen, kun kaikista muutosesityksistä on keskusteltu, myös siitä, joka on pyytänyt toista kansanäänestystä. Euroopan parlamentti tulee olemaan valmiina kyllä sitten, kun Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti on valmiina. Ja jos lykkäystä tarvitaan. Euroopan parlamentin kanta on jo tehty selväksi. Me tuemme lykkäystä ja me tuemme tuskin tänään tekemään merkittävää poliittista julkilausumaa siitä, että meidän päätöksemme ei koskaan ole sopimukseton ero. Meidän poliittinen ryhmämme ja koko Euroopan parlamentti tukevat tätä linjaa. Kiitoksia. Ja sitten kaksi ja puoli minuuttia edustaja Verhofstadt. First of all, I want to say to Mr. Ensinnäkin haluaisin sanoa herra Van Ordenille, että on suuri kunnia, että vertasit minua puhemies Perkoin. No parempi, että minua verrataan häneen kuin Reis Monkkiin. Perkovilla on kirjavammat kravatit esimerkiksi. Pidän hänen kravateistaan enemmän kuin Rismokin kravateista, mutta se siitä. Voisi kiittää puheenjohtajakokousta siitä, että se vahvisti sen, että hyväksymismenettely parlamentissa aloitetaan vasta sitten, kun sopimus on täysin ratifioitu iso britannian puolella. On tärkeää, että tämä lukee päätösasemassamme. Uskon, että kollegat, että meidän täytyy käyttää aikaa hyväksemme ennen hyväksymismenettelyä, ja toimi ratkaista jäljellä olevat ongelmat. Esimerkiksi yhdistyssä kuningaskunnassa asuvien EU-kansalaisten oikeudet ja ongelmia vielä riittää. Haavoittuvaiset kansalaiset, 200 000 he, on heitä, he tarvitsevat apua. Ne, jotka eivät aikarajan sisällä onnistu hoitamaan siltaan kuntoon. Yhdistön kuningaskunnan hallitus sanoi, että no sitten heidät karkotetaan. Nämä asiat täytyy selkeästi ratkaista ja varmistaa, että näitä ihmisiä ei karkoteta Isosta Britanniasta. Kolmanneksi, vaka-asema tai sitten asema, joka ei ole vielä täysin varma. Näiden välillä on ero. Entä sitten riippumaton valvontaviranomainen? Kuinka riippumaton tällainen valvontaviranomainen se tulee olemaan? Tämä täytyy ratkaista. Tämä täytyy varmistaa, että todellakin riippumaton viranomainen saadaan aikaan. Ja ennen kuin parlamentti voi hyväksymisensä antaa, minä haluan tämä ongelmat ratkaistaan, hyvät kollegat. Me emme halua sitä, että EUn kansalaisista tulee uhreja ja tästä tulee uusi Windrush skandaalin tyyppinen skandaali isossa Britanniassa ei näin saa käydä. Ja vielä lopuksi. Haluaisin käyttää puheenvuoroa hyväkseni sanoakseni jotakin myönteistä Jean-Claude Junckerista, mutta hän ei tunnu olevan paikalla. Ja erityisesti Donald Tuskia haluaisin kiittää yhteistyöstä viimeisten viiden vuoden aikana ja kaikista käymistämme keskusteluista. Toivotan hänelle kaikkea mahdollista onnea ja menestystä hänen tulevissa tehtävissään jossakin suuressa maassa, nimeltä mainitsemattomassa suuressa maassa Euroopan itäosassa. Hyvää jatkoa hänelle. One and a half minutes, Mr. Smith. Ja sitten herra Smith, puolitoista minuuttia. Sir, thank you. Arvoisa puhemies, kollegat, minäkin rajoittaudun käsittelemään Brexitia, mikä ei ole yllätys liene. Mutta Skotlannista haluaisin kiittää Taskia ja ylistää toimintaanne tässä ponnistuksessa pitää Eurooppa yhdessä. Sitä arvostetaan Skotlandissa koko UK. Olet ollut todellinen yhdistyneen kuningaskunnan johtaja, A, anteeksi ystävä. Kiitos paljon siitä. Kollegat, viime kerralla kun tapasimme toisemme tästä tämän aiheen tiimoilta, niin minä halusin luottaa UK-hallituksen mentoreita ne, jotka, ei vaan itse asiassa emme halun, en halunnut lietsoa luottamusta, vaan, suinkin, vaan epäluottamusta näihin mentoreihin, jotka yrittävät heittää roskakoriin kaiken sen, mitä hallitus on saanut aikaiseksi. Tämä se, että EUn kansalaisten asumisoikeus UK yritetään lopettaa, on hirvittävä asia. No, ennen kansanäänestystä sanottiin, että mikään ei muuttuisi sen suhteen, mutta nythän se jo muuttuu ennen kuin varsinaista lakitekstiä on ratifioitu. Eli mitä nyt voidaan tehdä? Te joudutte nyt tietysti toimimaan niiden ihmisten kanssa, mitä teillä on edessänne, mutta varmaan olette huomannut, että UK on aivan kaauksessa tällä hetkellä. Herra Johnsonin hallitus roikkuu ohuen langan varassa, sen sanaan ei voida muuttaa, vaikka alussa hyvää uskoa oli panna asiat täytäntöön. UK ei ole myöskään sama kuin Westminster ja viittaan tässä nytten Skotlannin ja Walesin ulkoministeriöiden ministerien kirjeeseen, yhteiseen kirjeeseen, koska meidän parlamenttiemmehän täytyy antaa suostumuksensa kaikille tälle ja sitä emme ole antaneet. Ja kollegat, ei ole mitään mahdollisuutta sille, että Westminster voisi ratifioida tämän sopimuksen tällä viikolla. Meidän ei pitäisi antaa luottamusta tälle parlamentille tai neuvostolle siinä, si, siihen suuntaan, että tälle, täl, tässä mentäisiin nyt ojasta allikkoon, kun lähdetään tälle tielle. Aika on tärkeässä asemassa ja lykkäystä on jo pyydetty, vaikkakin pääministeri ei ole sitä halunnut. Ja lykkäys on pyydetty, sitä on, ja se on jopa luvattu yli vuodeksi. Herra Johnson ja muut ovat tuhlanneet aikaansa, mutta me emme halua tuhlata aikaamme. Me tarvitsemme aikaa ja käytämme sen hyväksemme. Kiitoksia. And I'm afraid, Alan, you... Ja Alan, näyttää, että käytit enemmän puheaikaa kuin mitä sinulla oli. Olen tässä nyt kärsivällinen, koska aikaa on, mutta haluaisin silti muistuttaa, että pitäkää, pitäkää kiinni puheajoistanne. Herra Moiten, siis yksi minuuttia. President Tusk, Herr Kommissionspräsident. Kiitoksia puhemies Tuske Juncker. Tämä on kyllä päättymätön farsi. Britit, enemmistö heistä, päättivät erota Euroopan unionista. Kansanäänestyksessä tuli enemmistö ja selkeä päätös tähän päivään mennessä. Ei eroa, ei, ei lopputulosta. Kuka täällä vielä kehtää selittää ihmisille, että että aiotaan jotenkin estää tämän erosopimuksen ratifiointi. Tehän teitte erosopimuksesta niin, niin vastenmielisen kuin mahdollista, etteivät he lähtisi. Mutta nyt kuitenkin Johnsonin johdolla pyritään eroon ja Euroopan parlamentti pyrkii nyt sitten estämään tämän lykkäämällä omaa ratifiointiaan ja puhemies Berkov lykkää äänestystä ja ratifiointia. Kaikki painavat jarrua, kuka missäkin. Tämä on naurettava näytelmä, tämä on surullinen näytelmä, jota kyllä katselee eh, samaan aikaan itkien ja nauraen itkien, koska, koska tässä demokraattisia prosesseja eh, pilataan perversillä tavalla nauraen koska kuitenkin Brexit-puolueen eh, edustajat ovat eh, sitten pidempään tässä salissa ja käyvät teidän hermoillenne. Mr. Moiton, will you accept... Otatteko vastaan sinisen kortin herra Ansipilta? No, no, no. It wasn't a blue card. Ei se ei ollutkaan sininen kortti kortti. Pyydän anteeksi. Eli ette halua käyttää sinisen kortin puheenvuoro, Selvä. Siinä tapauksessa siirrymme välittömästi edustaja Pingin yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Eurooppa-neuvosto ei ollut yksimielinen Pohjois-Makedonian ja Albanian äh, neuvottelujen käynnistämisestä onneksi äh, Ranskan ansiosta, koska ei ole minkäännäköistä tarvetta Euroopan unionin laajentua entisestään. Äh, päinvastoin, jos Britit lähtevät ja Balkan tulee, niin se ei ole kyllä mikään hyvä vaihtokauppa meille. Korruptio vaan lisääntyy. Siis Pohjois-Makedoniassa ja Albaniassa korruptio on Kolumbian ja Panaman tasolla. No nyt sitten korruptio on ollut suuri ongelma Romaniassa. Romania pääsi kuitenkin unioniin, rahaa virtasi Romaniaan ja korruptio paheni entisestään. No Turkki on sitten asia sinänsä. Vuodesta 2004 komissio on ruokkinut tätä Turkkia hirviötä eli Erdogania nimeltään. Ranska onneksi esti tämän laajenemisen. En minä aina Macronin kanssa ole samaa mieltä, mutta tässä tapauksessa sanon, että kiitos Ranska. For one minute, Ms. Anderson. Yksi minuutti, Anderson. Micro. Okay. So we, so we... Kiitos. No niin Toivotaan, että olemme välttäneet diilittömän. Sopimuksen Brexit on onnistuttu toivottavasti välttämään. Se on kuitenkin erittäin ruma ja ikävä kompromissi. Ja mikäli tämä etenee tätä rataa, mitään Pohjois-Irlannin parlamenttia ei enää koskaan jatkossa ole. Nyt on onnistuttu välttämään kovara Irlannissa, eikä tulitarkastuksia Irlannin sisälle tule. Ja meillä on myöskin yhteinen EUn alvejärjestelmä järjestelmä ja erityisasema. Tämä on tärkeä asia. Mutta lehmät ja lampaat saavat kyllä nauttia EU-standardeista. Sen sijaan ihmiset joutuvat tyytymään matalampiin brittistandardeihin, kuten työläisten oikeuksien, kuluttajan suojan ja ympäristön suojan osalta. Tasavertaisia kilpailusuhteita ei ole. Tämä on ikävä asia. Saamme ikään kuin hengailla EUn talon ulkopuolella, mutta vain oven suussa. Ihmiset haluavat todellisia asioita. Irlannin yhtenäisyys on asia, joka toisi pois Irlannin takaisin EUn jäseneksi. Toivon mukaan parlamentti tunnustamaan tosiasiana helpottaa ja edistää Irlannin yhtenäistämistä sen sijaan, että se nukkuu ratissa. Ja sitten yksi minuutti. Harris, mikrofoni. <laughs> MPs in my parliament. Omassa parlamentissa ollaan pysäyttämässä tilanteen, jota on kansa vaatinut ja vaalissa vaadittu. Parlamentilla ei ole demokraattista mandaattia toiseen kansanäänestykseen tai Brexitin peruuttamiseen ja silti tässä nyt perataan tietä sille. Minun kansaltani on viety asioiden hallinta, mutta me emme anna periksi, vaikkakaan vaikkakin syntyisi enemmistö, niin siitä huolimatta ei Brexit-päätöstä haluta muuttaa. Minä haluaisin juhlistaa miljoonia äänestäjiä vuonna 2016, ja jotka vielä pitävät kiinni tahdostaan. He ovat parhaita brittejä jämäkkyydessään, sisukkuudessaan, kaikkien näiden vastoinkäymisten edessä voitte yrittää latistaa henkeämme näiden neuvottelujen tuoksinassa, mutta minä utsun, uskon näihin äänestäjien. Se on vankkumaton. Heidän äänensä tullaan kuulemaan. Can I... Sorry, Miss Harris. Anteeksi, Rova Harris. Nyt Harris. Harris, oletteko siellä? Täällä on puhuja, joka haluaa, haluaa kommunikoida kanssanne. Otatteko vastaan sinisen kortin Rova Grappinilta? Madam Grappini. Grappini, olkaa hyvä. doamnă președintă stimată colegă în Kiitoksia puhemies, arvon että Te puheenvuorossanne mainitsitte sen, että suurin osa Iso-Britannian kansalaisista haluaa pitää kiinni kansanäänestyksen tuloksista. Mistä te saitte tämän tiedon? Koska tällaista tietoa ei meillä ole päinvastoin. Nyt on kuultu, että monet isoissa britanniassa luotaan pyörtää päätöksensä. Mikäli te haluatte esittää tällaisia väittämiä, niin pitäkää kiinni tosiasioista. 54% Comres poll that was released last week. Mainitsit tuon 54 prosentin luvut, mutta haluaisin mainita myös sen enemmistön, joka 2015 saavutettiin. 17 prosenttia oli siellä lukema.